QNGL-ryhmä on esittänyt edustaja Riina Ronja Kaaria budjettivaliokuntaan ja perussopimusvaliokuntaan. En näin vastalauseita, joten tämä nimitys on näin vahvistettu. Neuvostolta olen saanut kannan ensimmäisessä käsittelyssä ja tämä komission kanta on myös saatu, joten